Rova Duron, kaksi minuuttia. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puhemies. Pian juhlitaan 50 vuotta Kong- Kongon itsenäisyyttä. Minusta on tärkeää, että tässä vaiheessa parlamentti ottaa kantaa herra Shebajan kuoleman. Herra Shebanja on ihmisoikeustaistelija hän on La Voix de Sans Voix kansalaisjärjestön puheenjohtaja. Hänet löydettiin kuolleen autostaan Kinshasasta toinen kesäkuuta ja hänen kuljettajansa Fidel Bazana ei myöskään ole löydetty. Kysymykseni ovat seuraavat. Mistä syystä hänet on tuet, tapattu? Kuka hänet on tappanut? Aivan kuten päätöslausumassa korostetaan edellytän riippumattoman uskottavan, vakavasti otettavan tutkintakomitean perustamista, jotta tämä tapaus selvitettäisiin ja hänen kuljettajansa etsittäisiin ihmisoikeustilanne Kongon demokraattisessa tasavallassa on erittäin huolestuttavat. Monet ihmisoikeuspuolustajat, kuten Pascal Kampungu Kimembi vuonna 2005, useat toimittajat ja useat ihmisoikeuspuolustajat, heidän taponsa on edelleen hämärän peitossa ja armeijan edustajat ovat tehneet suuria virheitä. Nyt on välttämätöntä saada selville vastuuhenkilöt ja heidät on vietävä Kongon tuomioistuimiin ja heihin on soveltuvia kansainvälistä ihmisoikeussäännöstä ja on tehtävä loppu tästä rankaisemattomuudesta. Ihmisoikeuspuolustajien ja toimittajien puolustaminen on demokratian keskeinen tehtävä. Tästä muistutimme myös Rova Hautalan mietinnössä tänä aamuna. Kotonun sopimuksessa korostetaan ihmisoikeuksia ja ihmisoikeuksia ja demokratiaa. Me pyydämme, että, että Kongon demokraattinen tasavalta kiinnittää erityistä huomiota tähän asiaan, kun sopimusta tarkistetaan viranomaisten on noudatettava täysin ihmisoikeussopimusta, jonka YK on hyväksynyt vuonna 1998. Tarvitaan y- vuoden 2009 YK on säännönmukaisia ihmisoikeustarkastuksia, joilla puolustetaan ihmisoikeuspuolustajia. Tämän viestin haluan lähettää Kinsasaan juhlallisuuksia varten 30. kesäkuuta. Paljon kiitoksia kollega Duron. Seuraavana kollega Katsmarek. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Puhemies, hyvät kuulet, eilen tässä salissa puhuimme ihmisoikeuspuolustajien suojelusta yleisellä tasolla. Nyt käsittelemme hyvin konkreettista tapausta. Henkilö, joka kuoli sen vuoksi, että oli ihmisoikeussuojelija. Kaikki näyttää siihen, että hän piti sen vuoksi, kuka hän oli ja mitä hän teki. Tässä oli varmasti tekijöillä omia tavoitteita, me tiedän niitä, mutta yhden tiemme tarkasti. Ne tavoitteet ovat varmasti päinvastaiset meidän tavoitteisiin, meidän ihmisoikeuksien suojeleminen. Ihmisoikeudet ja niiden, niitä vastustetaan, koska se lisää yhteiskunnan tietoisuutta ja kansalaisoikeudet ovat suuri uhka vallan harjoittajille. Kongo on suuri ja tärkeä maa. Tapaus täytyy sen vuoksi selvittää ja saada oikeudenmukaiset rangaistukset tekijöille. Tätä vaadimme myös päätöslauselmassamme. Kiitoksia. Vielen Dank, Herr Kollege Kiitokset kollega Katsmarik. Seuraavana kollega Belgia, puolitoista minuuttia. Eh, l'assassinat de, Floride, de Floribert Chebalia murha hän on Lavua de Sanvoa, kansalaisjärjestön puheenjohtaja, kun hänet kutsuttiin poliisin luo, samoin kuin hänen kuljettajansa katoaminen ovat valitettavasti hyvin symbolisia tapahtumia, kun ajatellaan Kongon ihmisoikeustilannetta. Voidaan pohtia sitä, miksi Shebajan perhe ei edes saa Shebajan ruumista. Hänet tunnuttiin julkilausumistaan Kongon johtajia vastaan. Hän teki työstään työtään kansalaisjärjestössä ja kertoi tiedotusvälineille Kongon dramaattisesta ihmisoikeustilanteesta. On turha enää edes laskea niitä toimittajia ja ihmisoikeuspuolustajia, joita kidutetaan ja, ja murhataan tuossa maassa. Vuonna 2005 Pascal Kabungulu Kimembi, Frank Nynke Gang, pyydän anteeksi, Frank Nynke Kangundun ja hänen vaimonsa 2005, Masese vuonna 2007 ja Jimbo vuonna 2008. Nämä vain joidenkin esimerkkeinä tappotapauksesta Boskon Tagandaan on kohdistettu pidätysmääräys, mutta hän on, hänen asemansa Kongossa on vain nostettu siis siviilisota ilmapiiri vallitsemassa murhia, joukkoraiskauksia, laajalle levinnyttä lapsi, sotilaiden värvämistä vallitsemassa Euroopan unionin ja Kongon välillä on sopimuksia. Kongo on sitoutunut noudattamaan ihmisoikeus... Puheenjohtaja, Kollegin, Sie haben eine, Sie haben... Kiitoksia paljon. Teillä oli puolitoista minuuttia. Frau Kollegin, Sie haben... Arvon kollega, teillä oli puolitoista minuuttia aikaa käytettävissä. Saitte puhua pidempään ja tämä ei ollut ensimmäinen kerta. Olen aika... Minulla oli kyllä kaksi minuuttia. Saisinko puhua loppuun asti? Te ette voi puhua pidempään muiden kustannuksella. Ei tämmöinen peli käy. Seuraavana kollega Czarniki. Anteeksi, Schake. Panie przewodniczący. Puhemies, hyvät kuulijat. Esiinnyn tässä osa tai yhtenä päätöslausumesityksen tekijöistä. Marraskuussa, muutama kuukausi sitten, parlamenttimme edustajat menevät tänne Konkoon juuri. Siellä sitten on määrä pitää EU-AKT-kokous EUn ja sitten AKT-maiden välillä oleva kokous. Ja miten meidän sitä pitäisi käyttäytyä? Mitä täytyisi tehdä, kun katsoo, katsomme isäntiämme silmiin? Emme voi vaieta tässä asiassa. Tämä on erityisen tärkeä asia. Ihmisoikeuksien puolustaminen ei voi olla pelkästään iskusanoja, sloganeita tai jotain sellaista, joka on helppo asia politiikoille. Kyse on konkretiasta. Näistä konkreettisista asioista ihmiset maksavat hengellään, kuten tässäkin kyseessä olemassa tapauksessa. Paljon kiitoksia. Niin, kollega Sarnetski sai äsken puheenvuoron. Nyt vuorossa kollega Saake. Frau Kollegin Saake. Aha, ei ole paikalla, joten seuraavana sitten ryhmien puolesta kollega Posselt, yksi minuutti. President, Herr Shebeja... Herra puhemies, Shebejaba Babazhire ja hänen karmia kohtalo ei ole mikään poikkeustapaus, vaan jäävuoren huippu, ei ainoastaan Kongon demokraattisessa tasavallassa, vaan koko Afrikassa. Kongo on kiintoisa maa. Vesi riittäisi koko maalle. Maa rikastuisi sen omilla lähteillä järjestelmä voisi toimia. Ja jos edes yksi valtio toimisi demokraattisesti hyvin, niin silloin se auttaisi koko mannerta. Mutta päinvastoin on käynyt. Kongo on epävakauden äh, lähde ja se vaikuttaa muihinkin maihin. Ja tästäpä syystä Euroopan unionin tulisi painokkaasti omassa jälleenrakennus- ja oikeusvaltio- ja turva- rauhanpolitiikassa katsoa Kongon suuntaan, sillä siellä tehdään päätöksiä myöskin koko Afrikan kohtalosta ja tästäpä syystä onkin hyvä, että siellä järjestetään seuraava suuri konferenssi. Kiitokset kollega Possel. Seuraavana doresc i eu să condamn această crimă odioasă împotriva unuia dintre cei mai respectai africani. haluaisin myös tuomita tämän kauhean rikoksen sellaista eh, demokratian puolesta ja vastaan, joka oli yksi kunnioitetuimmista. Kansalaisjärjestön nimi, jota hän johti, jota herra Basisire johti, määrittelee hänen toimintansa ääni niille, joilla ei ole ääntä. Näille ihmisille hän pyhitti elämänsä häntä, häirittiin, vainottiin koko elämänsä aikana, koska hän mainitti, puhui korruptista armeijassa. Ja hänen kuolemansa oli väkivaltainen. Kongossa on yhä enemmän kirutusta, summittaisia pidätyksiä, seksuaalista väkivaltaa ja väkivaltaisia pidätyksiä. Sen vuoksi EU-diplomaatia pitäisi vaatia, että Kongon viranomaiset tekevät avoimen ja uskottavan tutkimuksen ja hallituksen pitäisi vastustaa tätä rankaisemattomuutta, jossa palkitaan ihmisoikeusrikkomuksista ja maassa, jossa sisällissota tarjoaa mahdollisuuden joukkomurhiin ja joukkoraiskauksiin. Mielestäni YK on Kongon missiolla voisi olla tärkeä osuus tässä selvityksessä. Kiitoksia kollega Kretu. Seuraavana minuutin puheenvuoro kollega Kovalille. Kiitoksia puhemies. Mielestäni kyseessä on sellainen tilanne, että kun Afrikka tarvitsee tukea ja halu, Afrikassa halutaan yhteistyötä EUn kanssa, niin yritämme näitä ideoita tukea, yritämme auttaa Afrikkaa. Ja tässä tilanteessa, joka nyt on kyseessä, kun on kyse ihmisoikeusstandardeista, ihmisoikeuspuolustajien puolustamisesta täytyy olla yhtä radikaalia, yhtä päättäväisiä. Haluaisin painottaa yhtä asiaa vain. Avain asemassa tälle asialle on se osa äh, tätä päätöslauselmaesitystä, jossa vaaditaan puolueetonta selvitystä ja komissiota, joka sen äh, tämän tapon tutkii. Kollege Koval, es folgen jetzt die weiteren eingetragenen. Kiitoksia seuraavaksi muihin puhujiin. Kollega Kelam, yksi minuutti, olkaa hyvä. Schönen Dank, President. Sadly, uh, this killing of Mr. Bahazire Valitettavasti 15 päivää sitten tämä pahisyyden murha ei, ei ole mikään yksittäinen tapaus. Kuten erikoisraportoija YKsta on sanonut, tässä on vahvasti mukana viranomaisten vastuu. Ja olemme huomanneet, että poliittisesti motivoituneet tappamiset osana kasvavaa trendiä uhkailusta, joka kohdistuu ihmisoikeuspuolustajia vastaan, poliittisia vastustajia vastaan, uhreja ja todistajia vastaan Kongon demokraattisessa tavallassa viimeisen vuoden aikana. Ilmaisemme syvimmän surumme ja myötätuntomme herra Bahisiren perheelle ja vaadimme neuvostoa ja komissiota painostamaan viranomaisia Kongon demokraattisessa tavallassa

Kiitoksia seuraavana kollega Breda. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea mai întâi de toate să adresez condoleanțe familiei. Haluaisin ilmaista surunvalittelun eh, pahisuuden perheelle. Hän oli hyvin kunnioitettu ihmisoikeuspuolustaja Kongossa – hänen kuolemansa ei voida hyväksyä ja se pitää tuomita, kuten kollegani ovat sanoneet. Mielestäni tarvitsemme avoimen ja luotettavan, uskottavan selvityksen siitä, miten murha tapahtui. Ja mielestäni tässä yhteydessä meidän pitäisi ottaa mukaan YK, koska kuten erikoisraportoija YKsta sanoi, meillä on viitteitä, joiden mukaan tässä viranomaistahot ovat osallisena tässä murhassa. Haluaisin sanoa teille, että murha osoittaa tällaisen kasvavan trendin ja huolestuttavan trendin viime vuosina Kongossa, koska olemme nähneet monia salamurhia. Journalisteja ja ihmisoikeustaistelijoista on tapettu. mutta vastaan pitäisi taistella Kongossa. Vielen Paljon kiitoksia kollega Preda. Seuraavana käsittelyyn ilman puhujalistaa. Ensimmäisenä kollega Styler, yksi minuutti. Thank you, uh, Mr. President. I'd like to thank Kiitoksia, herra puhemies. Of, of this uh, resolution. I think the murder of Floribert Cheba Barzani... Kiitokset päätöslausuman laatioille. Yli 50 järjestöä ja Ban Ki-moon ovat vaatineet riippumatonta tutkimusta Sinea puolusti ihmisoikeuksia ja hän joutui itse sorron kohteeksi ja uhkailujen kohteeksi. Ja tietääkseni ensimmäinen kesäkuuta hän kävi poliisilaitoksella. Ja me emme tiedä mitään muuta kuin, että seuraavana päivänä hänen ruuminsa löydettiin. Haluan, että neuvosto ja komissio vahvistavat sen, että he tulevat pitämään tämän asian esityslistoilla. Ja minä haluan vakuutuksen myöskin sille, että Shebajan perhettä suojellaan. Kun katsotaan vallitsevia olosuhteita, niin meidän täytyy kaikkien muistaa, että me pidämme ihmisoikeuksia Iina, mutta hän puolusti omalla hengellään näitä ihmisoikeuksia ja sitä meidän on kunnioitettava. Kiitoksia. Vielen Dank, Frau. Paljon kiitoksia kollega Styler. Tähän päätyy käsittely il, käsittely ilman puheenvuoron listaa, mutta vielä kollega Tanok. Tämä Nimenmuutos ei valitettavasti maan osalta sairasta kongoksi ole tätä tilannetta muuttanut. Journalisteja edelleen tapetaan Vahiside on viimeinen äh, tässä pitkässä listassa niitä journalisteja, jotka ovat näin korkean hinnan maksaneet. Toivottavasti tämä johtaa nyt siihen, että EU tukee edelleen kansalaisyhteiskunnan vahvistamista Kongossa ja että rankaisemattomuus tässä maassa ei enää jatku. Tällä on paljon tekemistä raaka-aineiden kontrollin kanssa. Kyse ei ole pelkästään näistä timanteista, vaan myös muista raaka-aineista, koska muuten nämä tapaukset jatkuvat. Paljon kiitoksia kollega Tanok. Seuraavana puheenvuoro komission jäsenelle Dalille. Mr. President, honorable members. Herra puhemies, arvoisat jäsenet. Komissio kuuli Floribert Chebejen murhasta ja on tyrmistynyt. Kyseinen henkilö on ollut Kongon demokraattisen tasavallan johtavista ihmisoikeustaistelijoista, VSVn edustaja, jonka kanssa komissio tekee tiivistä yhteistyötä ja se on myöskin DRC tärkeimmistä ihmisoikeusjärjestöistä. Ilmeisesti Kongon viranomaiset ovat tämän murhan takana. Ja tämä johti myöskin sekä Kongossa että kansainvälisellä näyttämöllä melkoisiin tunteen purskauksiin. Euroopan unioni jäsenvaltioineen ja YK ja Yhdysvallat ovat ilmoittaneet olevansa huolestuneita tilanteesta ja vaativat tutkimusta, jotta voidaan varmistaa, että rankaisemattomuutta ei suvaita. Tällaisia asioita on tutkittava ja vastuussa olevat on rangaistava. Jotkut kansallisen poliisin edustajat on jo pidätetty ja toistaiseksi eräs poliisipäällikkö on pantu viralta Hollantilainen lääkintäryhmä tutkii Shabeen murhaa ja tulevien viikkojen aikana katsotaan, mitkä ovat tutkimuksen tulokset. Mutta Kongon reaktio osoittaa, että nyt todellakin tarvitaan avointa ja riippumatonta tutkimusta. Euroopan unioni tulee kuitenkin seuraamaan, millä tavalla tämä asia kehittyy jatkossa. Teemme tämän yhteistyössä Kinsassa toimivien jäsenvaltioiden kanssa. Tarkoituksena on varmistaa, että me saamme nopeita konkreettisia tuloksia aikaiseksi. Mutta yleisemmällä tasolla toteamme, että olisi hyvä, jos Kongon demokraattisen tasavallan hallitus sitoutuisi taistelemaan rankaisemattomuutta vastaan ja pyrkisi myöskin ottamaan vastaan EUn tuen, jotta se voisi noudattaa oikeusvaltion periaatetta ja ihmisoikeuskysymyksiä. Kiitoksia. Paljon kiitoksia komission jäsen Dali keskustelu tästä aiheesta päättyy. Seuraavat kuusi päätöslausuman luonnosta on jätetty SDn, vihreiden, EPPn, va- yhtyneen vasemmiston ECRn ja liberaalien puolesta äänestys toimitetaan keskusteluiden päätteeksi. Seuraavaksi siirrymme käsittelemään aihetta Nepalista. Seuraavina puheenvuoron saavat kollega Giringa de Ödenberg. Puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Benjamin Franklin sanoi kerran,